koska heillä on myöskin vastuu omille kansalaisille. Pisil, prego. Kiitoksia edustaja Pospisil, olkaa hyvä. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já... Paljon kiitoksia puhemies. Minä tuen hyvin vahvasti tätä aloitetta, sillä uskon, että tietoisuus eurooppalaisista arvoista on jotakin, mitä pitäisi kasvattaa. Oma kokemukseni Tsekin tasavallasta on osoittanut minulle, että se, että keskitymme nuoriin ja koulutuksen on hyvin tärkeää. Monilla nuorilla ei ole lainkaan tietoa siitä, mistä Euroopan unionissa on kysymys ja erilaiset äh, vääristelevät tiedotuskampanjat eivät ymmärrä sitä, että Euroopan unioni on vapaa äh, demokratia, ihmisoikeuksia ja vapauksia tukevien maiden liitto. Siksi tämä ohjelma on erittäin tärkeää. Minä vierailen koulussa ja välillä olen erittäin surullinen, koska nuoret ihmiset ovat niin tietämättömiä siitä, mistä Euroopan unionissa on kyse. Siksi on tervetullut, että kasvatamme tämän ohjelman rahoitusta. Uskoakseni se on hyvin suureksi hyödyksi. Niin, kiitoksia, hyvä kollega. Nyt me pääsimme puheenvuoron puhuja listaa päätökseen. Komission puolesta komission jäsen Jourova, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet. Tämä keskustelu on osoittanut, miten tärkeänä te pidätte oikeuksien arvojen edistämistä ja haluatte tukea tätä ohjelmaa, jota komissio on esittänyt. Oli mielenkiintoinen keskustelu myös sillä hetkellä, kun kuulimme eri tulkintoja sanosta tasa-arvo. Minä tunnustan teille, että tietysti vaiheessa omaa henkilökohtaista historiaani ja komission jäsenenä, joka on, siis olen vastuussa perusoikeuksista Euroopassa, että kun tulin komissioon, kuulin siitä, että meidän pitää edistää tasa-arvoa. Minä elin puolet elämästäni sellaisen hallituksen alaisuudessa, joka vei pakolla lävitse tasa-arvoa siinä mielessä kuin mistä edustaja Soirova puhui, eli yhdenmukaisuuden mielessä. Asuin yhteiskunnassa, elin yhteiskunnassa, jossa me emme nähneet ihmisiä, jotka olivat pyörätuolissa. En muista, että olisin nähnyt ihmisiä, jotka olivat, joilla oli mielenterveyshäiriöitä, ja heidätkin kätkettiin jonnekin niin, että heitä ei nähty, koska he eivät olleet tasa-arvois, tasavertaisia ihanne sosiaalisia ihmisiä, joita me pitää omalta kannaltanikin todellakin todistaa se, että me puhumme nyt tasa-arvosta lain hengessä. Puhumme periaatteesta, että meillä kaikilla on samat oikeudet ja velvollisuudet ja että meillä kaikilla on myös velvollisuus puolustaa heikkoja siinä mielessä, että me torjumme syrjintää samaan aikaan. Minusta on tärkeää, että me edistämme monimuotoisuutta, moniarvoisuutta, vuoropuhelua ja aktiivisia kansalaisia. Mitä minä tarkoitan vuoropuhelulla on se, että tiedät ole vastuussa myöskin sukupuolten tasa-arvosta. Ja minä toimin sen puolesta, että Istanbulin yleissopimus ratifioitaisiin – ja, ja kirkot ovat tätä vastaan hyvin voimakkaasti. Ja minä olen kutsunut kirkkoot vuoropuheluun, haluaisin kuulla heidän perustelunsa. Ja minusta meidän velvollisuutemme on kuulla muita mielipiteitä. Enkä näe täällä ketään, joka haluaisi käyttää tätä rahoitusta siihen, että joku haluttaisiin vaientaa, joku, jolla on erilainen mielipide. Meillä on tiettyjä rajoja, mitä tulee ilmaisuvapauteen te voisitte väittää, että me vaiennamme jotakin ihmisiä. Minä tulen aina taistelemaan sen puolesta, vainetaan ne, jotka puhuvat eh, ihmisten surmaamisen väkivallan puolesta silloin, kun tämä on hyvin näkyvää. Tämä on nähtävissä internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Siksi me ajamme digitaalisia yrityksiä poistamaan vihapuhetta, joka on sellaista, joka voi saada aikaan väkivaltaa todellisessa elämässä, että nämä poistettaisiin verkostosta. Minä en missä vaiheessa tule puolustamaan sitä, että rajoitetaan puolustetaan sananvapautta ihmisille, jotka puhuvat tappamisen puolesta. Siksi meidän täytyy edistää kansalaisyhteiskuntaa ja vuoropuhelua, niin, että ihmiset itse määrittelevät sen, mikä vielä on hyväksyttävää ja mitä ei pitäisi suvaita. Ei poliitikkojen yksin tulisi määritellä tällaista. Me tarvitsemme aktiivista yhteiskuntaa. Siksi on iloinen siitä, että meillä on tämä ohjelma, joka uskoakseni on sellainen, että sitä käytetään älykkään rahoituksen ohjelmana, joka saa aikaan hyviä hankkeita ja jonka kautta yhteiskunnassa lisääntyy suvaitsevaisuus ja keskinäinen ymmärrys, monivuotoisuus, moniarvoisuus ja vuoropuhelu. Pelkään, että meidän täytyy myös löytää muita tapoja jolla yhteiskunta saadaan kukoistamaan ja demokratia kehittymään ihmisten vuoropuhelun muodossa. Puhuin IT-alan, internet on fantastinen väline myöskin demokratian ja vuoropuhelun kehittämiselle. Minä tulen aina puhumaan sen puolesta, että annetaan tukea teknologian kehittämiselle silloin, kun siitä on hyötyä yhteiskunnalle. Niin kuin kaikki tiedämme, Tämä on kuitenkin sellainen alue, jota käy, väärinkäytetään vihan lietsomiseen, suvaitsemattomuuden lisäämiseen ja hyökkäyksiin ihmisiä vastaan. Tammikuun lopussa saan raportin IT-yhtiöiltä ja he tulevat tiedottamaan meille siitä, mikä on EU:ssa sellainen, mitä nimitämme vihan kartaksi. Siellä on lista sitten, josta näkyvät tavalliset epäilyt, vähemmistöt, myös kirkot, uskonnolliset ihmiset, jotka avoimesti ilmaisevat uskonnollisia näkemyksiä, mukaan luettuja kristityt, mukaan kristityt, myös homot ja lesbot, poliitikot, joissakin tapauksissa tuomarit. Ja minusta tämä on yksi syy siihen, miksi me joka päivä joudumme ajattelemaan sellaisia nimiä kuin Joe Cox, Pavel Adamovic, Daphne Caruana Galicia, Jan Kuciak Ja kuinka monesta muusta tulee tämän lisääntyneen vihan uhri. Pelkään, että jos me emme pysäytä sitä, tämä menee vielä pitemmälle. Miten siis kohdata tämä uusi tilanne? Me puhuimme rahoituksesta, minä olen vakuuttunut siitä, että jos me saamme edistettyä ajatusta tällaisesta digitaaliverosta, meidän tulisi käyttää osa siitä tulevasta tulosta koulutukseen, valistukseen, ei siis tiedottamiseen, ei, ei propagandaan, vaan valistamiseen, se, että opiksi tiedotamme historiastamme niin, että nuoremmat sukupolvet pystyvät myöskin soveltamaan kriittistä ajattelua ja pystyvät käsittelemään tietoa. Olen varma siitä, että jos me edistämme teknologiaa toisaalta, meidän täytyy myös käyttää siihen liittyviä hyötyjä ja kenties myöskin tulevaisuudessa eh, EUn mahdollisia omia varoja, jotka tulisivat kenties digitaaliverosta parempaan valistukseen ja parempaan arvojen kehittämiseen niiden arvojen, joista me puhumme tällä tavoin. Minusta meidän on nyt edettävä asiassa. Thank you very much. Grazie mille. E adesso la parola alla relatrice. Paljon kiitoksia komission jäsen, nyt esittelijä Valero, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Eh, eh, kiitoksia. Haluaisin, että laittaisitte kuulokkeet. Haluan näin alkuun kiittää kaikkia jotka ovat ottaneet kantaa tähän kysymykseen, myös ne, jotka ovat samaa mieltä, että tämä on tärkeä ohjelma, ja ne, jotka ovat sitä mieltä, että tämä ei ole tärkeä ohjelma. Haluan kiittää komissiota hyvästä yhteistyöstä, joka meillä on ollut koko tämän ajan, kun olemme tätä ohjelmaa vieneet eteenpäin. Meillä on erittäin hyvää teknistä tukea, jotta voitaisiin löytää ratkaisuja niihin ongelmiin, joita on nähty. Hiukan huolissani olin, kun kuulin tietysti hyvin positiivisesti, että komissaari on sitä mieltä, että tähän tarvitaan paljon rahaa, mutta sitten kuitenkin sanot lopuksi, että vähemmällä saadaan aikaiseksi enemmän. Meille on tärkeää, että meillä todella on budjetti koko tätä ohjelmaa varten. Ensinnäkin näille olemassa oleville ohjelmille, mm, ja tuota budjettia haluamme lisätä. Emme me voi hyväksyä sitä, että olemassa olevia ohjelmia vähennetään, mutta meillä täytyy myös olla riittävästi rahaa uuteen pilariin, siihen, jossa kysymys on arvoista ja oikeuksista, joka liittyy artiklan 2, koska me haluamme tässä sijoittaa kaiken samaan pilariin. Ja siksi emme saa niitä tuloksia, joita me toivomme saavamme. Siitä syystä tämä on äärimmäisen tärkeä. Se on tärkeä viesti meiltä, että tähän tarvitaan riittävästi rahaa ja meillä täytyy olla myös tämä uusi pilari erikseen. Ei niin, että se on sisällytetty muihin. Kun kysymys on rahoista, niin sinähän sanoit siitä, että sitä voitaisiin ottaa ehkä näistä muista osioista, sosiaalirahastosta, jostain muualta. No kun kysymys nyt on tämänkaltaisista kysymyksistä, arvoista oikeuksista, sosiaalista kysymyksistä, silloin usein on hyvin vaikea saada jäsenvaltiot mukaan rahoittamaan, kun kysymys Euroopasta puolustusrahastosta ei ole ollut ongelma häivääkään. 13 miljardia on huomattava summa ja se menee veronmaksajien maksettavaksi, mutta emmekö ole valmiita panostamaan siihen, joka on myös osa Euroopan omaa turvallisuutta. Meidän sisäistä turvallisuuttamme, niin se on kyllä kovin kummallista, jos näin on. Me tarvitsemme nämä rahat, nämä välineet, jotta meillä on olemassa olevat ohjelmat ja sitten tähän uuteen pilarin. Se on minun hyvin selkeä viestini komission jäsenelle. Ja toivottavasti voimme käydä hyviä keskusteluja. Kolmikantaneuvottelut alkavat pian. Ja tässä on osa, jonka suhteen meillä varmaankaan ei ole ongelmia, kun sovimme siitä, kun pyrimme helpottamaan sitä, että organisaatiot voivat hakea varoja. Mutta sitten meillä on tiettyjä isompia kysymyksiä, jotka täytyy ratkaista ja toivon, että hyvässä hengessä näin kyetään tekemään. Kollegi, è e la relatrice però, eh? Insomma, cerchiamo un attimino di... Hyvät kollegat, kyseessä oli esittelijä. Kyseessä oli esittelijä. Ei ole kovinkaan ystävällistä keskeyttää esittelijä, kun hän puhuu. Minä olen ainakin tätä mieltä. Paljon kiitoksia. Keskustelu on päättynyt. Äänestämme mietinnöstä huomenna. Alcuni annunci da fare. Muutama ilmoitusasia. Ensimmäinen koskee äh, sitä, että Mike Ukem lähtee EFDstä ja hänestä tulee ähm, sitoutumaton 17. päivä tammikuuta lähtien tänä vuonna. Tämän jälkeen SND-ryhmästä on saatu jonkin verran valtuuskunta- ja valiokunta nimityspyyntöjä. Ne ovat äh, tämän täysistunnon pöytäkirjoissa, ellei niissä ole mitään huomatettavaa. Nämä muutokset katsotaan hyväksytyiksi. Seuraavaksi meillä on esityslistallamme Rebecca Hamsin mietintö koskien Liettuossa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstä poistoon avastusohjelmaa. Rebecca Harms, viisi minuuttia. Olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat, hyvät arvoesittelijät, hyvät komission jäsen siltä varalta, että Liettuassa on kiinnostavaa se, pidetään kiinnostavana sitä, tällä keskustelulla on myöskin tervehtiä Liettuan kansalaisia, ennen kaikkea kansalaisia, jotka asuvat Visiginasin paikkakunnalla. Käydessäni Visiginasissa Liettuassa ja Englannin atomivoimalassa, jota viimeisten 15 vuoden aikana on toistuvasti käynyt, jossa olen 15 vuoden aikana käynyt toistuvasti, nähdään, miten vaikea tuo päätös on ollut. Suositus, jonka Euroopan unioni teki siitä Liettuan jäsenyysneuvotteluissa Euroopan unionin kanssa, että Liettua hyväksyi tämän esityksen siitä, että tämä voimala suljetaan. Pidän tätä ratkaisua oikeana, ja järkevänä, nimittäin turvallisuuspuutteet, jotka tässä neuvostoliittolaisessa RBMG-reaktorissa, eh, jossa on, eh, joka reaktorilta grafiittimoderoituja ovat olleet sellaisia, että niitä ei sovitu saada hallintaan muuten kuin sulkemalla tuo laitos. Tämä päätös oli oikea, mutta oikea oli myös se, että ennenaikainen käytöstä ottaminen, joka Brysselin painostuksesta käynnistyi, että tuohon päätökseen yhdistyi velvoite Euroopan unionille tämän voimalan purkamisen rasituksia, että sitä ei kaadettaisi pienen maan Liettuan niskaan, tai tämä suurin RBMK-reaktori, jota koskaan on rakennettu, ja rakennettiin Moskovan painostuksesta, se rakennettiin silloin liettualaisten sanojen mukaan miehitetylle alueelle. Nyt me puhumme siitä, miten luotettava on Euroopan unionin tämä lupaus olla mukana kantamassa tästä purkamista syntyviä kustannuksia. Olen iloinen siitä, että enemmistöluvan parlamentissa tukee minun ehdotustani, että alkuperäisen summan osalta, joka on seuraavassa seitsemän vuoden monivuotisessa rahoituskehyksessä Euroopan unionissa – että tätä summaa ei jätettäisi sille tasolle, jota on ehdotettu, vaan että se korotettaisiin 780 miljoonaan. Tällä rahoituksella varmistettaisiin se, että vuodesta 2026, vuonna 2026 ja 2027 voimalan ensimmäisen ja ykkös- ja kakkosblokin äh, purkaminen voidaan käynnistää – oikeaa meidän ja tärkeä meidän päätöksessämme, myös huomenna äänestetään, on se, että myöskin suhde oman rahoitusosuuden, jonka Liettua maksaa, ja Euroopan unionin rahoitusosuuden välinen suhde, että se lyödään lukkoon sille tasolle, jolla se tällä hetkellä on. Tämän purkamisen hallinto Ignalinassa on minun nähdäkseni, minä olen siis säännöllisesti käynyt tutustumassa laitokseen, minun mielestäni se on siellä hyvissä käsissä – edellytykset sille, että vastuullisesti pystytään käsittelemään riskejä, joita sisältyy tähän purkamiseen, ja että myös hoidetaan eh, rahoitus vastuullisesti ja avoimesti, ne minusta todellakin ovat olemassa, ne on taattu. Liettuat on nyt eh, kansanäänestyksen myötä päättänyt kokonaan irrottautua ydinenergiasta, ja tämäkin on asia, joka meille pitää olla selvä. Ja uskon, että tälle ei pidä antaa pelkästään tunnustusta, vaan minusta se päätös, jonka me joudumme tekemään Iglaninasta ja sen purkamisesta, siihen, että siihen täytyy yhdistää johdonmukainen toiminta Ostrovitsin voimalan, ydinvoimalan rakentamista pakottamista vastaan valko -Venäjällä. Se on lähes Vilnasta nähtävissä oleva paikkakunta, jonne rakennetaan hyvin vaarallinen ydinvoimala. Ja eurooppalaiset stressikokeet, jotka Ostovitsissa toteutettiin, osoittivat sellaisia riskejä, joista me emme tiedä, miten ne ylipäätään voidaan saada hallintaan. Jälkirakennukset laitokseen jonka pitäisi, josta tiedetään, että tällä hetkellä se ei ole alueella olevia maanjärjestyksiä varten riittävä. Näyttää siltä, että siihen ei voida tehdä tällaisia sisärakennuksia. Luotettavuus rahoituksessa, joka liittyy tähän purkamiseen, sen osalta myöskin pyytäisin, että olisi luotettavuutta suhteessa siihen, että puolustettaisiin turvallisuusriskejä atomiriskien osalta, joita Liettuaan kohdistuu Valko-Venäjältä. Paljon kiitoksia seuraavaksi komission puolesta komission jäsen Jourova, olkaa hyvä mr president honourable members puhemies. the rapporteur harms for her introduction. Hyvä puhemies, äh, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää esittelijää äh, ja ITRE-valiokuntaa tästä 21. päivä äh, marraskuuta hyväksytystä mietinnöstä. Komissio on, kiitellen tästä, ja toinen aikaisemmin tänään käyty äänestys liittyen ydinvoiman käytöstä ottamiseen oli tervetullut Haluaisin sanoa muutaman sanan sen. Euroopan unionin kansalaisten te- turvallisuus on meille kaikille hyvin tärkeää ja parlamentin jäsenten toiminta osoittaa, että olette sitoutuneita tähän periaatteeseen. Tämä vaatii sitä, että me sovellamme kaikkein korkeimpia turvallisuusstandardeja, avoimuutta ja kannamme vastuumme ydinvoiman alalla, ettei tämä taakka siirtyisi enää seuraaville sukupolville. Ignalinan ydinvoimalan purkaminen vaikuttaa tähän. Se luo radiologista äh, uhkaa kansanterveydelle. Ja tämän lisäksi polttoainetta poistetaan nyt reaktorista äh, ja ähm, olemme saaneet hyvin paljon edistystä aikaan, kun radioaktiivista jätettä on käsitelty ja laitosta purettu. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman Euroopan unionin vuonna 2000 alkanutta laajaa tukea. Ja jo ennen kuin Liettua liittyi unioniin liittymistä valmistelevalla kaudella. Liettua joutui ainoan ydinvoimalansa sulkemaan. Se on Tsernobylista suurempi versio ja se tarvitsee taloudellista tukea, jotta se voisi ähm, puuttua tämän laitoksen sulkemisen seurauksiin. Ingaliinan purkamissa auttaminen on solidaarisuutta ja komissio on sitoutunut tämän periaatteen kunnioittamiseen. Vuoden 2020 loppuun mennessä unioni on tullut maksamaan noin 1,9 miljardia euroa tukea ja komissio ehdottaa, että me jatkamme yhä tulevaisuudessakin riittävän tuen myöntämistä hankkeelle Ignaliinan liittyvä komission suunnitelma liittyy ydinreaktorin ytimen purkamisen aloittamiseen. Tämän lisäksi tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti me olemme nyt määritelleet sen, mikä on Euroopan unionin yhteisrahoituksen maksimiosuus. Tämä hanke on ensimmäinen kaltaisensa ja ennen näkemätön laajuudeltaan. Se tulee vaatimaan kaikkein pätevimpien ydinvoima-alan asiantuntijoiden työtä ja tämä tulee esiin siinä, kuinka me olemme antaneet prioriteetin näiden toimien rahoittamiselle. Me tarvitsemme asiantuntemusta ja pätevyyttä, joka voi hyödyttää myöskin muissa projekteissa myöhemmin Euroopan unionissa, joka tulee kasvattamaan turvallisuutta Euroopan unionissa. Jakamalla sen, mitä tiedämme, ja osoittamalla solidaarisuutta unioni voi tuottaa kaikkien eniten lisäarvoa kansalaisilleen. Paljon kiitoksia puhemies ja kiitoksia jäsenet. Paljon kiitoksia komission jäsen. Nyt siirrymme poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Euroopan kansanpuolueen puolesta. Edustaja Langen, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin ensin sanoa esittelijälle, että me taistelimme kovasti rahoituksesta. Lopuksi sitten sovittiin asiasta ja saatiin se teollisuusvaliokunnassa läpi. Liettua tarvitsee tätä tukea, se on aivan selvää. Ja sen täytyy purkaa nämä kaksi ydinvoimalaa, niin kuin liittymissopimuksessa on sovittu 1,9 miljardia annetaan tähän ja sitten 780 miljoonaa vielä lisäksi. Ja sitten loppusijoituskohdan kanssa tarvitaan vielä 3,6 miljardia. Eli yli 5-6 miljardia euroa menee koko hankkeeseen ja se täytyy EUn kantaa. Me olemme sopineet siitä, että haluamme auttaa Liettua luonnollisestikin taloudellisesti suotuisin ehdoin, mutta minä joudun nyt kuitenkin, hyvä komissaari, kääntymään teidän puoleni. 552 miljoonaa. Mutta olette ehdottanut ja 780 haluaa liettua, mutta komissio ei ole kyennyt esittämään järkevää laskelmaa näistä oikeista kustannuksista. Ja näin jäämme tähän keskusteluun. Ja lopuksi komissaari Oettinger, Lietuan energiaministerin esittelijän ja varjoesittelijän kanssa on neuvotellut tästä asiasta ja nyt sitten asiasta äänestetään parlamentissa ja pyritään saamaan aikaiseksi kompromissi. Sitä ei vielä ole ja näin äänestämme tästä mietinnöstä sellaisena kuin se nyt tällä hetkellä on, mutta avoimet kysymykset jäävät avoimiksi. Paljon kiitoksia hyvä kollega. Seuraavaksi äh, SND-ryhmän puolesta. Edustaja Kurumbashev, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Sallikaa minun nyt, kun tässä on nyt rahoitus, että rahoitus olisi 8 prosenttia, vaan 26 prosenttia. Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni sekä esittelijä edustaja Harmsille, mutta myös edustaja Werner Langenille – koska me toimimme erinomaista yhteistyötä sekä Liettuan asiassa että asiassa, joka koski Bulgariaa, Slovakiaa ja yhteistä tutkimuskeskusta, joka Euroopan unionilla on. Haluaisin korostaa ehdotusta, joka koskee yhteistä tutkimuskeskusta, jonka tulisi levittää tietoa siitä, miten puretaan ydinvoimaloita. Haluaisin myöskin korostaa sitä tuskaa, joka syntyy maiden uhtais, yhteiskunnissa, Bulgariassa, Liettuassa ja Slovakiassa, koska me haluaisimme pyytää komissiota ottamaan huomioon tämän 780 miljoonan euron osalta, että on sellaisia asioita, joita ei voida tehdä mitään kompromisseja. Interventi dei colleghi lituani, Labas... Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta edustaja Tomaszewski, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Me keskustelemme tänään äh, neuvoston asetuksesta liittyen äh, purkuhankkeen tukiohjelma Tämä tämän hyvin tärkeää ja aivan välttämätöntä, jos haluamme pitäytyä kaikkein korkeimmissa mahdollisissa turvallisuusstandardeissa. Ydinvoimalan purkaminen on hyvin tärkeää ydinturvallisuuden kannalta, erityisesti siksi, minkälaiset tämän reaktorin tekniset ominaisuudet ovat. Meillä on kaksi samantyyppistä Chernobyl-tyyppistä äh, reaktoria, Tämä ohjelma on nyt etenemässä tärkeimpään vaiheeseensa. Me puhumme tällä hetkellä nyt grafiittireaktori ytimen purkamisesta. Tämä on erittäin tärkeä vaihe ja ellei resursseja ole kylliksi, tämän reaktorin ytimen purkaminen keskeytyy. Se uhkaisi ydinturvallisuutta Euroopan unionissa. Itse asiassa Liettuassa me emme pysty täyttämään rahoitusvaatimuksia. Liettualle on koitunut lisäkustannuksia äh, Ignalinan ydinvoimalan purkamisesta ja tämä laitos oli suuri työnantaja. Tästä syystä alueen työllisyys on laskenut ja työttömyys on suurinta koko maassa. Tämä on suuri lovi talousarvioon. Euroopan unioni on sitoutunut Liettuan tukemiseen purkuohjelman osalta ja siksi Liettuun täytyy saada lisärahoitusta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia seuraavaksi äh, vihreiden puolesta. Edustaja Rope, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Jälleen kerran haluan kiittää rakasta kollegani Rebecca Harmsia vihreistä. Olen erittäin ilahtunut siitä, että mietintö, jolla puolustettiin Ignalinan äh, ydinvoimalaa, annettiin hänelle. Hän on yksi kaikkein pätevimmistä parlamentaarikoista tässä suhteessa. Olen ilahtunut siitä, että ITRE-valiokunta ei tukenut komissioehdotusta, sillä Euroopan panos äh, ydinvoimalaitoksen purkuohjelmaan vähenisi ja Liettuan osuus kasvaisi. Nyt Liettua on mukana yhteisrahoituksessa 40 prosentilla, se on valtava talouden taakka minun maalle, niin olen myös kovin ilahtunut siitä, että ITRE-valiokunta tuki ajatusta siitä, että annettiin yli 200 miljoonaa lisärahoitusta verrattuna komission alkuperäisehdotukseen. Laivan rahoituksen täytyy pohjautua yksityiskohtaiseen kansainvälisten asiantuntijoiden tekemään arvioon. Purkukysymysten lisäksi liittualla on myös alueelliset, yhteiskunnalliset ja väestörakenteeseen liittyvät ongelmat. Olen ollut tuon alueen pormestarina hyvin pitkään ja olen kovin ilahtunut siitä, että tässä mainitaan Liettuan sitoutuminen työttömyyskysymyksissä. Tulot, julkiset ähm, palvelut tuolla alueella ovat myöskin kovin ongelmallisia. Ja lopuksi haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että äänestys, joka käydään huomenna, kertoo siitä luottamuksesta, joka kansalaisilla, jotka kansalaiset osoittavat meille Euroopan unionin. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Seuraavaksi antaisin puoleksitoista minuutiksi puheenvuoron edustaja Guokalle. Olkaa hyvä. Kiitos, kiitos esittelijälle erinomaisesta työstä ja kiitos koko joukkueelle. Oli hyvin tärkeää saada tämä johtopäätös, olla lisätään rahoitusta ja komissio pyrkii leikkaamaan tätä maassa, joka on jos on Euroopan niin saanut erityisen paljon tukea. Eniten itse asiassa siellä suosio on suurin koko EUssa. On tärkeää, että komissio ratkaisee tämän rahoituksen, jota tämä ikävä reaktori suljetaan. Se on samantyyppinen kuin Chernobylin reaktori, joka räjähti. Jo tär- varmistetaanpa se, että rahoitus löytyy ja että komissio auttaa tämän asian selvittämisessä, että pääsemme eteenpäin, koska ihmiset todellakin odottavat sitä. On tietysti tässä seuraa paljon ongelmia tästä voimalan sulkemisesta, ja, ja mä oon ollut valmis rahoittamaan itse 14 prosentilla tätä työtä, mutta odotan, että komissio antaa meille tässä tukea. Paljon onnea nyt tässä ja kiitos. Thank you very much, colleague Boga, and best wishes. Paljon kiitoksia kollega ja parasta onnea teille. Seuraavaksi edustaja Balcitis, yksi minuutti, olkaa hyvä. Myös Paljon kiitoksia puhemies. Omalta osaltani haluaisin myöskin ilmaista vilpittömät kiitokset eh, Rebecca Holmesille esittelijällemme. Ja haluaisin myöskin kiittää oman poliittisen ryhmäni varjoesittelijä Peter Korumbashia. Olen myöskin eh, kiitollinen niille muiden ryhmien jäsenille, jotka ymmärtävät Liettuan tilanteen, jotka ovat tukeneet meitä tässä vaikeassa ydinvoimalan purkuhankkeessa ja pyrkivät tukemaan sen rahoituksen tulevassakin rahoituskehyksessä. Tämä ei ole haaste vain Liettualle kyseessä, on taakka, jota koko Euroopan unioni kantaa, sillä me olemme vastuussa siitä, että ihmiset ovat turvassa. Tästä syystä Liettua on pöytäkirjan neljän mukaisesti ryhtynyt tiettyihin sutomuksiin. Nyt jos komissio päättäisi leikata rahoitusta, se tinkisi omista sitoumuksistaan. On todella hienoa, että parlamentti tukiajatusta kasvattaa rahoitusta tämän kaikkein yhden kaikkein suurimmista eurooppalaisista ydinvoimalaista purkamiseksi. Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Nyt edustaja Urutsev, yksi puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Tämä asetus on tervetullut mielestäni ja ne hyvät tarkistukset, joita Harms esitti, pyrkivät siihen, että EU voi tukea tulevaisuudessakin Ignalinan purkua. 780 miljoonaa merkitsee riittävä rahoitusta ohjelmalle. Siinä on otettu huomioon asiantuntijalausunnot ja näin päästään myös näihin realistisiin aikarajoihin. On tärkeää huomauttaa, että meidän ei tulisi mahdollistaa sitä, että nämä toiminnot keskeytetään. Kyseessä on erittäin vaikea prosessi, jossa purkaminen on hankalaa. Siinä on jatkuva säteilyvara olemassa. En ole samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että jäsenvaltioiden suurempi rahoitusosuus johtaisi tehokkaampaan rahojen käyttöön. Minä Tuen sitä, että tämänhetkinen tilanne säilytetään, eli 86 prosenttia 14 prosenttiin. Mikä hyvänsä yhteisrahoituksen lisäys on huomattava taloudellinen taakka maalle ja se olisi epäoikeudenmukaista väestölle. Se myöskin vahingoittaisi Euroopan unionin mainetta ja sen sitoumuksia suhteessa Liettuaan. Paljon kiitoksia, hyvät kollega. Seuraavaksi edustaja Gressle, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia budjettivalvontavaliokunnassa. Käytiin vierailulla kaikissa kolmessa eri laitoksessa. Ignaliinassa olen käynyt itse siellä kaksi kertaa vuonna 2018. Ymmärrän, että kaikki kollegat ovat erityisen kiinnostuneita siitä, millä tavalla rahoja käytetään, ja komissaari on hyvin yksinkertaisesti ottanut tämän esille, ja teollisuusvaliokuntakin liittyy tähän selkeästi, mutta minusta tämä oli hyvä. Vuonna 2009 meillä oli kansainvälinen tutkimus vaihtoehdoista purkamiselle. Ja kaksi kansainvälistä yritystä oli siinä mukana. 2010 puhuttiin Liettuan viranomaisille ja Ignalinan suhteen tilanne päättyi. Ignalina on vuosikymmeniä ollut ydinvoimalaitos. Sille olisi pitänyt ehdottomasti löytää vaihtoehtoja. Siinä on, sen takana on paljon rahaa, jota kukaan ei nyt pääse käyttämään. Kollega, Kiitoksia hyvä kollega. Nyt siirrymme puheenvuoroihin Ivan mm-hmm. puhujalistaa. Minulla on kaksi pyytöä. Aluksi edustaja Pospisil, olkaa hyvä pane předsedající Kiitos, Minä olen tutustunut tähän kysymykseen ja uskon ja olen vakuuttunut siitä, että Liettuan vaatimukset ovat perusteltuja. Meidän tulisi ylläpitää rahoitus, Liettuan osuus rahoituksesta 14 prosentissa. Jos me muutamme tätä, se voisi luoda hyvin kielteisen vaikutuksen Euroopan unionista kaiken kaikkiaan. Ja olen hyvin tietoinen siitä, miten jossakin entisissä kommunistisissa maissa EU nähdään kielteisesti. Ja poliittinen ulottuvuus koko tässä koko asiassa on paljon tärkeämpi kuin rahat, kuin nämä 200 miljoonaa enemmän tai vähemmän, joten on syytä olla tietoinen siitä, että Liettuassa ihmisten tulisi nähdä Euroopan unioni sellaisena elimenä, joka on valmis pitämään kiinni sitoumuksistaan ja auttamaan Ignalinaa. Paljon kiitoksia Vinki. Seuraavaksi edustaja Marias, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Kyllä todellakin on hyvin tärkeää, että Ingalinan ydinvoimalla puretaan. Kyseessä ovat äh, vanhanaikaiset Chernobyl-tyyppiset reaktorit. Näin on tapahtunut myöskin Tsekissä ja Bulgariassa toissa. Meillä on sama kaltainen tilanne. Meillä on radioaktiivista materiaalia Bulgariassa. Ei nyt voi tätä todetakaan, mutta tämä radioaktiivinen materiaali itse asiassa tulee Liettuosta voimalasta, jota puretaan. Mihin tämä päätyy? Skopjeen, kosovuun? Tähän pitää saada vastaus, sillä tämä on hyvin tärkeä asia. On tärkeää tietää, mihin radioaktiivinen jäte tullaan varastoimaan. Edustaja Hams on vaarallista. Esimerkiksi myöskin se, mitä Turkissa Nokiassa tapahtuu – Diomolassa Euroopan unionin pitäisi nyt vihdoinkin vaatia tuonkin eh, Nokian eh, ydinvoimalan käytöstä poistamista. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi komission puolesta komission jäsen Jourova, olkaa hyvä. Thank you. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet, kiitoksia kovasti näistä arvokkaista kommenteista. Vuodesta 2001 eteenpäin Euroopan unioni on johdonmukaisesti ollut panostamassa ja tukemassa Ignalinan purkamistyössä Euroopan unioni on sitoutunut pääsemään tavoitteisiin Liettuan suhteen, aivan kuten Liettuan liittymissopimuksessa on kerrottu. Mutta purkusuunnitelma on Liettuan luoma ja komissio on sen hyväksynyt. Ja Toiminta jatkuu vuoteen 2038 asti ja silloin kaikki olemassa olevat installaatiot on purettu ja radioaktiivinen jäte on turvallisesti poistettu. Tämän aikataulun mukaan komission ehdotus kattaa kaikki nämä purkutoimenpiteet vuoteen 2027 mennessä. Ja sitten kun vetot siihen, että budjettia nostettaisiin, niin tietysti minä en voi vastata siihen, minulla ei ole siihen valtuuksia, mutta aion tietysti tiedottaa tämän keskustelun lopputuloksista. Ja lopuksi haluan kiittää parlamenttia kovasta sitoumuksesta, kun se on pyrkinyt viemään monivuotista rahoituskehystä eteenpäin mahdollisimman hyvin. Kiitoksia. Viiki, Paljon kiitoksia komission jäsen ja nyt vastausta varten puheenvuoro esteli Haamsille, olkaa hyvä. Ehkä vain yksi lyhyt la- sana, lause edustaja Gresslelle. Se, että voimalla pikaisesti suljetaan, se voisi olla vaihtoehto tälle, että on tällaisia vihreitä niittyjä, mutta jos Saksassa kaikkea nopeaa purkamista ja vihreää niittyä ajetaan, että sitten – Muissa maissa käytettäisiin menetelmää, jossa vain lykätään näiden toimenpiteiden ottamista ajallisesti. Eli että todellakin on hyviä syitä sille, että voimalla puretaan. Komission jäsenelle haluaisin vielä antaa viestin mukaan, että kuten herra Langen totesi, on kysymys mielivaltaisesta strategian muutoksesta rahoituksessa ja ehdotusten osalta, mitä komissio esitti. Minulle on käynyt selväksi käydessäni Liettuassa, että tämä on aihe, joka on sellainen, että siihen liittyy luotettavuus ja luottamus Liettuan ja Euroopan komission välillä. Ja siksi osoitan vetomuksen pelkästään teille, vaan neuvostolle, koska viime kädessähän ei yksin komissio päätä asiasta, vaan neuvosto on se, jonka täytyy osoittaa luotettavuus liettualaisille. Kiitos kaikille varjoistelijoille ja kiitos siitä, että olitte paikalla. Vielen dank, grazie mille. Paljon kiitoksia. Olemme päässeet keskustelun päätökseen. Äänestys tapahtuu huomenna. Ilmoitan, että Seuraava istunto tapahtuu huomenna 17. päivä tammikuuta kello 9-14 ja kello 15-16. Istunto keskeytetään. Hyvää yötä kaikille.